Pan Przewodniczący! Colleagues, e, please take a seat. Kollegat, käykää paikoillenne. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on teille ikävä uutinen. Muutama sana, kollegat. Minulla on teille ikävä uutinen. Angelo Vassalo, 57-vuotias Podikan pormestari Kampanan alueella Italiassa, murhattiin viime sunnuntai-yönä Kamorran toimesta, kun hän oli kotimatkalla. Hänet tunnettiin siitä, että hän teki paljon työtä ympäristön hyväksi omalla alueellaan. Vassalo aina taisteli järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan kaupungissaan. Hän oli hieno inhimillinen kosketus kansa, kaupunkinsa asukkaisiin, emmekä voi aliarvioida järjestäytyneen rikollisuuden merkitystä joissain jäsenvaltioissamme. Meidän pitäisi nyt olla solidaarisia, jotta voimme kitkeä tämän pahan yhteiskunnistamme – jotta Angelon Vassalon kuolema ei ole ollut turha. Pyytäisin, että nousemme pystyyn ja pidämme yhden minuutin hiljaisuuden hänen muistokseen. Thank you. Kiitos. No niin, kollegat, sitten siirrymme äänestyksiin. Karimilla ilmeisesti on työjärjestyspuheenvuoro. Mr. President. Herra puhemies, kiitos. 48 tuntia sitten, kun miljoonat muslimit vielä muistavat sitä, mitä tapahtui. Muistetaan 11. syyskuuta tullaan järjestämään Koranin polttaminen huolimatta vastalauseista, joita Valkoinen talo ja Vatikaani on tehnyt. Toivon, että tämä talo tulee toimimaan samalla tavoin. The extreme act of Quran. Koranin polttamisen äärimmäinen teko on yhden miehen ja hänen seuraajiensa teko. Hänen tekojaan ei pidä samasta länteen tai kristillisyyteen muslimien. Kahta maailman tulee tietää, että Koranin polttamisen myötä tämä henkilö tulee saavuttamaan mitään. Hänet on eristetty omassa maassaan ja hänen oman uskontonsa sisällä. Ja vain, vain jollakin reaktiolla hänen tekoihinsa voidaan saavuttaa jotakin perversiä hänen tekojensa tuloksena.